Nyt olemme päättäneet ITRE-valiokunnan kokouksen ensimmäisen osan ja aloitamme nyt yhteiskokouksen. Aivan ensiksi haluaisin kiittää puheenjohtaja kärsivällisyydestänne. joudutte vähän odottamaan niin, että saimme oman työmme valmiiksi ja aloitamme vähän myöhässä nimittäin. Hyvää liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtaja, hyvät valiokuntien jäsenet, puhujat, kutsuvieraat ja asiasta kiinnostuneet. Tervetuloa teille kaikille tähän toiseen Euroopan parlamentin kokoukseen, joka koskee CEF. Eli verkkojen Eurooppaan kyseessähän on artikla 51, työjärjestyksen artikla 51, artiklan perustava menettely, kun meillä on kaksi puheenjohtajaa täällä. Kyseessä on siis yhteiskokous liikenne E, valiokunnan ja e, teollisuus- ja energiavaliokunnan välillä. Nyt aloitamme julkisen kuulemistilaisuuden, jonka aiheena on verkkojen Eurooppa, eri sektoreiden välinen rahoitusprioriteetit ja synergiat. Kyseessä on se, kuinka voitaisiin mahdollisimman hyvin hallinnoida käytössä olevia rahoitusvaroja niin, että saataisiin mahdollisimman ajoissa val- valmiiksi keskeisinä pidetyt infrastruktuurit mat- mm, liikenteen, energian ja televiestinnän alueella. Ennen keskustelun aloittamista haluaisin teille kertoa tästä kokouksen järjestämisestä ja käytännön asioista. Ensimmäistä paneelia johdan minä käytännön syystä ja toista sitten kollegani Brian Simpson, joka on liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtaja. Olemme oikein iloisia siitä, että teillä on kanssamme erittäin hyviä puhujia, mutta tarvitsemme toki myös aikaa niin, että jäsenet voivat esittää kysymyksiä. Puheenjohtajina tulemme pitämään kiinni siitä, että puheajoista pidetään kiinni. Meillä on nyt kutsuviereitä, jotka voivat puhua 10 minuuttia. Myös jäsenten on, pidet, on puhuttava lyhyesti kysymys-vastausosiossa. Meillä on yhteensä 20 minuuttia näitä kysymyksiä ja vastauksia varten. Jäsenet saavat yhden minuutin aikaa kysymysten esittämistä varten ja sitten kysymykset otetaan ryhminä ja niihin vastataan yhdessä. Aivan ensimmäiseksi anna puheenvuoron Mark Bayerille. Hän on Wall Capitalin puheenjohtaja. Hän kertoo kokemus, kokemuksistaan infrastruktuurin rahoittamisesta. Kyseessä on siis tuolla Hadrian's Wall Capital eh, tahon puheenjohtaja. Sorry. Morning. I'm here today to talk about the prime financing that exists in the European No niin, olen täällä kertomassa teille eurooppalaisista markkinoista ja siitä, millä tavalla näitä infrastruktuurihankkeita voitaisiin rakentaa, äh, rahoittaa, anteeksi. Ja äh, miten joukkovelkakirja sijoittajat ovat poistuneet markkinoilta jo pitkään, olleet poistumarkkinoilta jo pitkään. Tätä <clears throat> järjestelmää on käytetty pitkään Euroopassa silloin, kun luottokriisi tuli, niin markkinat hävisivät ja poistuivat. Pankit tulivat mukaan kuvaan tässä vaiheessa ja nyt pankkimarkkinat ovat vetäytymässä Basel 3 likviditeettivaatimusten seurauksena ja muiden ongelmien seurauksena, joita on edessään. Meillä on myös suuren mittakaavan investointimarkkinoita Euroopassa, varsinkin ähm, Infrastruktuurimarkkinoilla näin on ollut. Ja meillä on erilaisia ongelmia, joihin täytyy pureutua. Ne ovat aivan erityisiä. Tänään ota mitään korkeatasosta esille, mutta tämä on aika yksityiskohtaista. Miksi hankejoukkovelkakirjoja tarvitaan? mitkä ovat lainaajien ongelmat ja mitkä ovat investoijien ongelmat tänä markkinoilla. Nämä ovat ne ongelmat, joita Hadrian's Wall Capital käsittelee päivittäin. Äskettäinen menneisyys osoittaa, että laaja, laaja, lainaajat eivät saa toimia markkinoilla kunnolla, ne eivät pääse joukkovelkakirjan markkinoille. Hankkeet vaativat paljon pääomaa, jotta ne saisivat oikean luokituksen niin, että investoijat saataisiin houkuteltua ostamaan arvopapereita ja vaikka jotkut pankit edelleenkin tarjoavat rajoitetun määrän pitkän aikavälin rahoitusta, niin tuo rahoitus on monimutkaista, kallista ja vähenee jatkuvasti määrässä. Toinen asia pankkirahoituksessa on se, että tämän päivän markkinoilla siitä on tulossa yhä kalliimpaa ja sen avulla otetaan, tulee huomattavasti uudelleenrahoitusriskiä markkinoilla. Tämä luo tulevia rahoituskuplia, enkä usko, että eurooppalaiset markkinat näitä kuplia yhtään sen enempää tarvitaan, siis ainakaan 50 vuoden aikana. Ratkaisu tähän lainain ongelmaan on tarjota pääsy miltei rajattomaan pääomaa puulin, jota ei käytetä markkinoilla, jotta voitaisiin tarjota pitkän aikavälin vakaata rahoitusta, jotta voitaisiin vähentää korkotasoa ja huomattavasti vähentää alkukustannuksia. Koko näiden hankkeiden virtaviivaistaminen täytyy tapahtua, muuten ostajia ei saada mukaan. Ongelmat investoijille ovat markkinoilla hyvin ymmärrettyjä. Niitä ei ehkä ymmärretä yhtä hyvin täällä talossa, mutta käytännön toimijat, kuten minä, ymmärrämme nämä ongelmat erittäin hyvin. Investoijilla ei ole riittävästi henkilökuntaa Eh, jotta voisivat hoitaa nämä investoinnit. Heillä on liian vähän ruokahalua tässä suhteessa. He ovat huolissaan siitä, että intressejä ei ole rinnastettu, kun se on ollut suurin tämä luottokriisin ongelmia. Ja he ovat huolissaan yksittäisistä transaktioista, joista ei saada riittävästi raportointia, tietoa, jotka eivät heijastele heidän intressejään. Ratkaisuna näihin ongelmiin meillä on aika yksinkertainen ratkaisu, ainakin minun näkökulmastani katsoen. Meillä täytyy olla rakennetta, täytäntöönpanoa, valvontaa ja raportointia, joka tehdään näille investoijille niin, että nämä ovat halukkaita ostamaan ja käymään kauppaa tämän tyyppisten velkakirjojen kanssa. Täytyy tarjota projektikohtaisia ö, luottovahvistuksia, jotka varmistavat sen, että nämä sopimukset viedään kunnolla päätökseen. Meillä täytyy olla hyvin rakennettuja Mm, turvapaketteja, jotka ovat yhdenmukaisia, niiden täytyy toimia kauppa toisensa jälkeen. Meillä täytyy olla standardisoitu raportointi niin, että investoijat saavat standardiraportteja joka vuosi neljännes, joka heijastelee sitten sitä, miten hyvin ostetut tuotteet toimivat. Ja viestintää täytyy voida käydä myöskin silloin, kun asiat menevät väärin. Tässä nähdään se, mikä näyttää erittäin monimutkaiselta transaktiolta, mutta itse asiassa se on ehkä kaikkein yksinkertaisin joukkovelkakirjatransaktio tämän päivän markkinoilla. Ja se heijastelee niitä ongelmia ja ratkaisuja, joita olen juuri käsitellyt ja pyrkii pureutumaan näihin ongelmiin tarjoten niitä ratkaisuja, joita juuri kuvailin. Tämä rakenne on Hadrian's Wall Capital-rakenne, jonka suunnittelimme kolme vuotta sitten ja jota olemme jos olemme Euroopan investointipankin kanssa työskennelleet läheisessä yhteistyötä. Sillä on samankaltainen rakenne, jota se aikoo käyttää. Mikä on sitten niiden transaktioiden laji, jota voimme käyttää? Meillä on transaktioita tuolla matalan riskin päässä ja sitten sellaisia, eh, joilla on korkea riski. Todelliset investoijat, jotka ostavat joukkovelkakirjoja, haluavat heijastellaan näitä kahta eri toimialaa selkeästi siinä rakenteessa ja hinnassa, jota he ostavat. Muussa tapauksessa eivät osta mitään. Kuten näette tämän paneelin sisällöstä, niin hyvin monia transaktioita kuuluu nimenomaan tähän matalan riskipuoleen tässä kaaviokuvassa. Ja sitten on transaktioita, jotka kuuluvat osittain tuonne äh, korkean riskin osioon. Se, millä tavalla vastataan näihin eri riskitasoihin, heijastelee sitä, millä tavalla joko lainat rakenteeltaan muotoutuvat. Ja näin ollen sitten päädytään sitten siihen tilanteeseen, että saadaan joukkovelkakirjalainoja, joita itse asiassa voidaan myydä markkinoille. Näissä aloitteissa, hankejoukkovelkakirja-aloitteissa on tiettyjä kysymyksiä, joihin me pyrimme vastaamaan. Ne toimivat paremmin laajoissa hankkeissa, Äh, ydininfrastruktuurisektoreissa, mitä tässä aiemmin selvitin. Hankeriski on suuri riski investoijille ja se on erittäin kallista. On kallista myydä näitä velkakirjoja silloin, kun teknologia ei vielä ole äh, valmista. Valtiovelkariski on toinen tärkeä kysymys. Ei pelkästään valtiolle, vaan myös sille, että voidaan myydä näitä velkakirjoja eläkerahastoille ja muille rahastoille, jotka ovat päärahoituslähteinä näissä hankkeissa. Yksi suurista ongelmissa, joka löytyy Euroopassa vyöhykkeessä, ovat hankintasäännökset, jotka eivät toimi, jos halutaan tehdä transaktioita. Ja lopuksi Solvency 2, joka on nyt menossa läpi, soveltaa Äh, rikoslain rangaistuksia mahdollisesti myös eläkerahastoja silloin, kun nämä säännökset tulevat voimaan ja lisäävät kustannuksia pitkän aikavälin rahoitukselle EU-ssa todella matalan riskin hankkeissa. Eli tämä vaikuttaa hieman huonolta yhdistelmältä se, että korkeimman tason hankkeet voivat kärsiä korkean riskin hinnoittelusta ihan niin kuin Solvency 2 toimii. Meillä on suuri lainauspuuli käytössä infrastruktuurissamme Euroopassa. Siinä ovat mukana varainhoitajat, eläkerahastot ja vakuutusyhtiöt. Tämänhetkiset rahoitusehdot merkitsevät sitä, että rahoitusvaatimuksiin voidaan päästä vain pääsemällä käsiksi näihin investoijiin, ja nämä investoijat taas tavallisesti haluavat ostaa velkakirjoja tai arvopapereita, eivätkä, tehdä, eivätkä velkoja. Hyvin rakennetut Äh, arvopaperit tarjoavat pitkän aikavälin pääsyn tähän, ja se on siitä syystä välttämätöntä EU-ssa niille hankkeille, joita täytyy täytäntöönpanna. Hankevelkakirjojen täytyy sisältää koko paketti äh, luottojen vahvistamista ja kaikki muut palvelut, joita on selventetty, jotta voidaan luoda kauppaa näiden velkakirjojen avulla. Sitähän investoijat nimenomaan haluavat. Ja kun osa näistä transaktioista on tehty, niin sitten on mahdollista, että rahoitusta saadaan enemmän näille markkinoille. Hankevelkakirjan aloite on todella hyvä katalysaattori tälle sektorille. Ja se on tarpeellinen tälle markkinoille, jotta voidaan viedä eteenpäin sitä. Mutta siitä syystä tarvitaan myös yksityistä pääomaa, EIPn äh, hankeen velkakirjaa aloitteen lisäksi. Nämä ovat ylipäätään seuraavan kymmenen vuoden EU-massiivisia infrastruktuuritarpeita. Kiitoksia. Grazie per l'intervento e anche per il rigoroso. Kiitoksia tästä puheenvuorosta ja kiitoksia myös siitä, että piditte kiinni puheenajasta sitten. Seuraava puhuja on David Hallern. CRn puheenjohtaja, olkaa hyvä. Kyseessä on siis energiasäätelijöiden Euroopan neuvosto. Thank you very much. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Minä haluaisin tänään puhua energiainfrastruktuurin rahoittamisesta ja siitä roolista, joka sääntelijöillä on infrastruktuurin rahoittamisessa. Tämä rooli on erittäin tärkeä ja se pitää nähdä näiden rahoitusvälineiden kontekstissa, jotka tässä verkkojen Euroopan välineessä on ehdotettu. Ja tässä, ja tässä kontekstissa, jossa komissio rahoittaa hankkeita. Ja tämä on siis toinen näistä ehdotuksista, joita on, jotka huomioidaan tässä. Ensinnäkin täytyy sanoa, että normaalisti ja menneisyydessä näin oli usein, niin oli nimittäin niin, että energiaa infrastruktuurissa maksettiin tariffien kautta, eli kuluttajat maksavat palvelun antajille, palvelun tarjoajille ja näin siis energiainfrastruktuuria on rahoitettu. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkoyhtiöiden varmuus, joka tulee tästä järjestelystä, on, on, tär- on hyvin vahvaa, nimittäin he saavat äm, normaalisti hyvin rahansa takaisin ja tämä on toiminut hyvin paljon, hyvin äh, menneisyydessä, mutta nykyään tietysti on uusia haasteita, jotka johtuvat talouskriisistä, ilmastonmuutoksesta ja toimitusvarmuuden ongelmista. Tämä kaikki vaatii enemmän infrastruktuuria Euroopassa, jotta voimme saada aikaiseksi turvallisen, turvalliset ja vähähiiliset energiamarkkinat. Rahoituksen pohja tulevaisuudessa, siis suurin osa rahoituksesta, joka tarvitaan energiainfrastruktuurissa, tulee tulevaisuudessa edelleen tästä tariffirahoitusjärjestelystä. Tietysti me haluamme helpottaa sijoittajien pääsyä tai sijoittajien mahdollisimman tehokasta pääoman käyttöä. Ja näin komissio on siis ehdottanut, että, ehdottanut, että sijoittajille annettaisiin innovatiivisempia mahdollisuuksia. Kun näemme tämän kontekstin, jossa ehdotetaan energiassa, energia-alalla suuraa, suoraa eurooppalaista rahoitusta. 9,1 miljardia kuulostaa paljolta, mutta tässä kokonaiskontekstissa se on, se on melko pienikin summa. Ei minua tietysti haittaisi, jos 9,1 miljardia olisi minun tililläni, mutta tässä kontekstissa energia-ala se on itse asiassa melko pienikin summa. Sitten kun energiainfrastruktuuriin on sijoitettu, niin tietysti meidän pitää Ähm, miettiä sitä, kuka tämän maksaa. Ja meidän mielestämme saajien pitäisi olla niitä, jotka maksavat tämän. Eli siis jos kuluttajat hyötyvät esimerkiksi alhaisimpina hintoina, niin meidän mielestämme heidän pitäisi olla heitä, niitä, jotka maksavat. Meidän pitää varmistaa sellaiset mekanismit, jotka takaavat, että infrastruktuurin kulut jaetaan oikeudenmukaisesti maksajien välillä. Voi olla, että tietyt hyödyt jakautuvat kaikille kuluttajille, esimerkiksi alhaisemmat hiilipäästöt. Jos hiilipäästöjä pystytään alentamaan, tietysti kaikki kuluttajat hyötyvät siitä, ei pelkästään siis suoraan suorat infrastruktuurin käyttäjät. Ja silloin tar- taattava, että nämä kulut jaetaan oikeudenmukaisesti. Tietysti sääntelijät, äh, sääntelijöillä on tässä tärkeä rooli. Olemme tyytyväisiä siihen, että heille on annettu tämä tehtävä. Kuitenkin on tiettyjä tapauksia, joissa hyvät hankkeet, joilla on selkeitä hyötyjä, saattavat epäonnistua, sillä riskit saattavat olla liian suuria. Ja voi olla, että saajia ei ole tarpeeksi, eli siis maksajakaan ei ole tarpeeksi. Tätä, tätä näkee esimerkiksi Itä-Euroopassa ja Kaakkois-Euroopassa, jotka, jossa markkinat eivät ole ehkä niin kehittyneitä kuin muualla. Tämä tietysti johtaa siihen pitää hallinta näitä sijoitusriskejä. Tässä on kyse ennen kaikkea siitä, että määritellään, mitkä hankkeet näistä sijoitushankkeista ovat tärkeitä. Suurin osa hankkeista voidaan maksaa tariffeilla, mutta niiden löytäminen, jotka tarvitsevat ja ansaitsevat erillistä tukea, on tärkeää ja pitäisi siis määritellä se, mitkä hankkeet tarvitsevat erillistä tukea. Meidän ei pitäisi, meidän pitäisi tehdä, toteuttaa nämä niin, että hankkeet edistyvät nopeasti, eikä siis viivästy sen takia, että yritetään päättää siitä, mitkä hankkeet ansaitsevat tukea, erityistä tukea ja mitkä taas eivät. Yksi tapa tuen antamiseen on sääntely kannustimet. Sääntelykannustimet voivat auttaa monella tavalla. Yksi lähestymistapa on se, että kuluttajien annetaan ottaa tietyt sijoittajien riskit. Esimerkiksi kolmannen osapuolen pääsystä voidaan tehdä poikkeuksia. Poikkeuksia tehdään siis lyhyeksi ajaksi ja riskejä välitetään näin sijo- kuluttajille. Toinen toinen tapa on se, että annetaan säännettelykannustimia, joissa sijoittajat saavat ehkä paremman tuoton, jos he saavuttavat tietyt tavoitteet. Tai esimerkiksi, tässä voi kyse esimerkiksi siitä, että nopeutetaan sijoituksia, jos siis päästään tietyisiin tavoitteisiin, eh, he saavat paremman tuoton. Mutta vaihtoehtona voisi olla, jos siis tavoitteisiin ei päästä, vaihtoehtona on se, että tuotto vähenee. Kannustimia voidaan sopeuttaa monella tavalla, jotta eri hankkeiden vaatimuksiin voidaan vastata. Tärkeää on se, että ei ole yhtä kannustinjärjestelyä, joka olisi sopiva kaikissa hankkeissa. Me sääntelijöinä uskomme, että riskinhallinta pitää sopeuttaa yksilöllisesti eri hankkeisiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kolmannessa energiapaketissa annettiin sääntely, sääntelijöille äm, sääntelylle vapaus tässä asiassa. Ja, ja Tämä voisi olla tehtävä esimerkiksi komissiolle ja komitologiolle tässä tulevassa esityksessä. Tämä sääntelykehys, joka on kolmannessa energiapaketissa, sitä voidaan toteuttaa, mutta on on muutamia silti ehkä muutamia tapauksia, joissa kehys ei riitä. Kun tarkastelemme sitä, mitkä hankkeet voivat saada edellistä tukea. Sen pohjana pitää olla kustannushyötyanalyysi ja pitää olla, pitää määritellä etukäteen määrällisiä kriteerejä. Meillä pitää olla siis selkeät kriteerit siihen, mitä hankkeita tulee tukea erillisesti. Ja nämä, nämä hankkeet voidaan sitten tavallaan käsitellä nopeasti ja niille voidaan hoitaa rahoitus nopeasti, jos, jos edut ovat selkeitä, mutta rahoituksen kannattavuus ei ole varmaa. Siis tariffijärjestelyjen kannattavuus ei ole varmaa. Silloin pitää ottaa muita toimia käyttöön. Ja selkeys on näissä kaikissa kriteereissä tietysti kaikista tärkeintä. Energiasääntelijät tukevat tätä tarvetta energia- ja infrastruktuurin sijoittamiseen ja tietysti me tuemme myös tällaista nopeaa hyväksyntämenettelyä. Me pidämme selkeitä kriteereitä tärkeinä niiden hankkeiden tunnistamisessa, jotka tarvitsevat erillistä tukea. Meidän pitää siis taata, että, että hankkeet tunnistetaan tarpeeksi ajoissa ja tarpeeksi hyvin, jotta viivästyksiä ei tule. Kiitos. Ja muurille parola. Kiitoksia. Seuraavana annan puheenvuoron Gueltats Jarvahille. Hän on suurista infrastruktuurihankkeista vastaavan osaston johtaja Ranskan rautateitä. Olkaa hyvä. Merci. Euh, je vais essayer de vous présenter assez... Kiitoksia. Yritän aika nopeasti esitellä teille kokemukset, joita Ranskan rautateillä on ollut viime aikoina erilaisten suurten infrastruktuurihankkeiden myötä. Näissä hankkeissa olemme pyrkineet siihen, että saisimme yksityistä rahoitusta tai ennakkorahoitusta ehdoilla, joihin vielä palaan. Meillä on aika erilainen mekanismi tässä ja pyrin selvittämään teille, missä tapauksissa käytämme yhtä tapaa ja missä toisessa. Aloitan tästä kokonaisvaltaisesta taulukosta, jossa on mukana hankkeet, jotka meillä on tällä hetkellä työn alla. Meillä on neljä sopimusta, jotka teimme vuonna 2007-2008. Tänä päivänä meillä on kolme sopimusta jo allekirjoitettuina ja tämä viimeinen niin on aivan, aivan loppusuoralla. Kyseessä on neljä hanketta, joista kolme koskee uusia suurnopeusraiteita. Niistä merkittävin rahoituksellisesti on tämä Tourin ja Bordeaux reitin pidentäminen 300 kilometrillä. Tämä on tehty käyttöoikeussopimuksella ja kaikki nämä muut Sopimukset on tehnyt toisella tavalla. Kyseessä on ollut kumppanuussopimukseksi kutsutut sopimusmallit. Ja täällä on näitä rahoitusmuotoja. Aivan ensimmäisenä allekirjoitettiin GSM Rail-hanke vuonna 2010. Kyseessä on osa pala, pala tätä eurooppalaista yhteensopivuusverkostoa EPMssä. Nime Montpellier hankkeen toteuduttua meillä on noin 15 miljardia euroa näissä hankkeissa sitouduttuna, sidottuna kyseessä on joko yksityistä rahoitusta tai yksityistä ennakkorahoitusta siinä tapauksessa, että meillä on tällainen kumppanuussopimus käytössä. Keskeinen ero kumppanuuden ja käyttöoikeuksien välillä liittyy siihen, kuinka riskejä siirretään kumppanuussopimuksessa sopimuksen saaja äh, saa äh, varoja tästä rakentamastaan ja su- suunnittelemastaan ja ylläpitämästään äh, infrastruktuureista ilman liikenneriskiä, toisin sanoen tämä hanke toteutuu. Esimerkiksi niin Montpellier-kysymyksessä liikenneriski jää rataverkon haltijalle, eli Ranskan rautateille. Tämä ei ole näin, kun kyseessä on käyttöoikeussopimus. Silloin liikenneriski on siirretty oikeuden saajalle. Tässä on tällainen ikään kuin vedonlyönti tavallaan. Tässä on hyvin erikoistyyppinen riski, joka on siirretty eteenpäin, ja eikä se ole yhtä hyvin tunnettu kuin riski maanteille, joissa on pääsy, on yhteys suoraan loppukäyttäjiin, mutta meillä tätä voidaan verrata lentokenttätilanteeseen, jossa on välittäjä lopullisen asiakkaan ja, ja tämän oikeudensaajan välillä kun ajatellaan näiden hankkeiden suunnittelua, rakennusta ja, ja ylläpitoa kahden eri vaihtoehdon välillä on aika vähän eroja. Toinen keskeinen ero näiden mallien väleillä koskee sitä, että käyttöoikeussopimuksen tapauksessa kyseessä on yksityinen rahoitus, johon lisätään investointitukea, koska tänä päivänä ottaen huomioon näiden summien suuruus, ei voida tehdä näitä käyttöoikeussopimuksia ilman tukia. Se on mahdollista joillakin maanteillä, mutta se on hyvin vaikeaa vielä rautatiealalla. Sen sijaan investointitukien eh, lisäksi käyttöoikeussopimuksen haltija tasapainottaa tilanteensa itse. Tietenkin eh, tarvitaan mm, käyttöoikeusmaksuja infrastruktuuria varten. Kumppanuussopimuksessa taas tilanne on hyvin toisenlainen. Kyseessä on ennakkorahoitus, eli kaikki tämän hankkeen toteuttajayrityksen kulut jäävät sen kannettavaksi. Kyseessä on oma yksityinen pääoma ja velka ja, ja nämä summat sitten kun korvataan sopimuksen kuluessa. Kyseessä on tietenkin se, että pyritään optimaaliseen riskinsiirtoon toimijalle, joka parhaiten pystyy riskin kantamaan. Kuten näette tästä taulukosta, olemme aika merkittäviä riskejä saaneet siirrettyä yksityiselle sektorille – joitakin aivan mitättömiä riskejä jää tietenkin tähän syrjään, kuten esimerkiksi menettelyä koskevia riskejä, mutta kaikki muut riskit on lähes kokonaan saatu siirrettyä yksityiselle sektorille. Niin kuin näette, täällä on ero, kun ajatellaan, verrataan näitä kumppanuus- ja käyttöoikeussopimuksia. Siellä tämä liikenneriski eli käyttöriski, hyödyntämisen riski on kumppanuussopimuksissa julkisella puolella. Olen ottanut tässä mukaan kahden hankkeen rahoitukset, esimerkiksi Tuurin ja Bordeauxn välinen linkki ja sitten tämä Britannia de Loire-linkki. Täällä on kaksi er, erilaista mallia. Yhtäältä meillä on täällä investointitukia ja muut kulut on sitten omilla pääomilla ja velalla rahoitettu investoinneilla ja, ja yhteisrahoituksella. Suurin osa investoinnista muodostuu myös näistä väliinvestoinneista, kattaa sitten koko tämän hankkeen keston. Euh, si en concession euh, öö, käyttöoikeussopimuksen saa ja saa palkkaa näistä käyttömaksuista. Sen sijaan kumppanuussopimuksen tapauksessa meillä on tämä aika hyvin tunnettu skenaario. Siinä kun asiakas on julkinen taho, meillä on tämä al- alkurahoitus vaihe, jolloin julkiselta taholta tulee investointitukea ja myös velkaa hyödynnetään. Nämä on käytettävissä. Sopimuksen saajalla on oikeus sitten erilaisten maksujen tai vuokrien kautta saada takaisin käytettyjä summia koko sopimuksen keston ajan. Näissä kahdessa sopimustyypissä, joita käytämme, pyrimme käyttämään performanssikriteerejä. Usein sanotaan, että liittyvät näihin kumppanuussopimuksiin ja, ja käyt, käytettävyyteen, mutta meillä on myös käyttöoikeussopimuksen kanssa näitä käytetty tekninen, tekniset asiakirjat ovat hyvin vastaavanlaisia näissä molemmissa. Sitten lopuksi viimeinen asia. Tämä ei tietenkään koske mitään teknologisia hankkeita, kuten GSM-hankkeita tai muita hankkeita, joita olemme nyt pohtimassa ja joiden summat joiden nämä sopimusskenaariot ovat samantyyppisiä suurnopeuslinjoilla. Me pohdimme suurnopeuden lisäarvoa sosiotaloudellisesti. Ajatellaan markkinaosuuksia verrattuna lentoliikenteeseen. Tästä on tämä seuraava kaavio. Täällähän on se suora linkki liikennemuotojen tarjoamisen ja matkustajamäärien välillä. Jos nyt otan tästä yhden esimerkin, pari Bordeaux reitillä meillä on noin 60 prosenttia markkinaosuus. Tavoitteena on päästä tuonne vähän yli 90, jopa 95 prosenttiin, aivan kuten pari Lyon tällä hetkellä siellä todella rautatiet saavat melkein kokonaan haltuunsa tämän markkinan ja sen asiakkaat. Kuten tiedätte, silloin kun rauta, junayhteys tarjo, tarjonta on erittäin hyvä, niin lentoreittiä jopa suljetaan, koska asiakkaita ei lentoreiteille enää riitä. Tässä kokemuksista Ranskan rautateiltä eh, yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöstä. Grazie, abbiamo terminato. Kiitoksia. Nyt olemme päättäneet eh, nämä ensimmäiset puheenvuorot ja voimme avata keskustelun. Haluaisin kysyä ensin, haluavatko esittelyt käyttää puheenvuoron Ajola Sender ja Meillä on täällä läsnä. Haluaako jo heistä jompikumpi puhua? Olkaa hyvä gracias, presidenta. Sí, en primer lugar agradecer... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää näistä alustuksista. Haluaisin kysyä herra Bayerilta seuraava. Sanoit, että tällä hetkellä meillä on näitä rahastoja, jotka ovat ikään kuin markkinoille ja jotka jotka voisivat saada rahoitusta. Kyseessä ovat e- eläkerahastot ja vakuutusrahastot. Voisitteko jollakin tavalla selvittää tätä asiaa niin, että saisimme tästä käsityksen, millaisista määristä Euroopan unionin alueella puhutaan? Mistä, niin, että me olisi aivan abstraktilla tasolla. Eli kun nämä obligaatiot ovat käytössä, onko todella olemassa markkinoita, jotka olisivat näistä kiinnostuneita. Sitten Herra Haldernelta haluaisin kysyä seuraavaa. Tehän edustatte suuria sähköyrityksiä. Tällä hetkellä edessämme on haaste, joka liittyy uusiin vaihtoehtoisten energioiden verkostoihin. Puhutaan vedystä, liikennettä varten sähköautot. Kyseessähän on liikenteen vähähiilistäminen, se edellyttää tärkeitä infrastruktuureja ja vaihtoehtoisia energiamuotoja varten. Nyt haluaisin kysyä teiltä, onko tämä asia, joka kuuluu teidän toimintaanne ja pohdintoihinne. Lopuksihan sanoitte, että mikäli kyseessä ei ole kaupallinen tai jos on kaupallinen toiminta, niin silloin ei tarvita toiminta. to, siis näitä tukiaisia, mutta meillähän nyt tässä kasvavat markkinat ja nyt olisi tar- tärkeää, että asiakkaat saisivat tarvittavat infrastruktuurit käyttöönsä. Sitten lopuksi herra Giavarkin haluaisin kysyä, voisitteko arvioida sitä, että kun, kun ajatellaan näitä julkisia euroja ja näitä kahta eri sopimusmallia, kumppanuutta ja käyttöoikeutta, niin millainen vipuvaikutus on julkisilla euroilla tai näillä sopimuksilla julkisiin euroihin? Ja kummassa menee enemmän aikaa? Onko aikataulu tilanne parantunut jommankumman sopimusmallin kautta, kun näitä infrastruktuureja on laadittu. Ovatko tällaisten sopimusten äh, laatiminen johtanut, johtaneet äh, vielä suurempiin lykkäyksiin vai onko pikemminkin tilanne nopeutunut? Rikettä. Seuraavana Rike. Merci, euh, Madame la Présidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti. En halua tässä käyttää aikaa muilta kysymyksiltä. Haluaisin tiedustella Bayerilta, joka... Öö, tässä on useita ongelmia. Ensinnäkin se, että verkoston käyttäjät ja rahoittajat eivät ymmärrä toisiaan. Jos ymmärsin oikein, niin vaaditte nimenomaan selkeyttä <clears throat> hankkeissa kuten myöskin sitä, millä tavalla näitä infrastruktuurihankkeita täytäntöön pannaan. Hyvin usein ne tulee markkinoilla hyvin ymmärretyiksi ja on tiettyä vastahokoisuutta, sillä itse tätä hanketta on vaikea käsittää. Toinen asia koskee sitä, millä tavalla lasketaan se prosenttiosuus, joka vaaditaan julkisia varoja sen täytyy tietysti olla muuttuva riippuen tapauksesta suhteessa yksittäisiin operaattoreille ja näihin, näiden rahoittaman osuuteen. Kuka loppujen lopuksi, mikä virasto tai mikä rakenne, koordinointirakenne onnistuu samalla selkeästi rahoitustoimijoille selvittämään näiden operaatioiden luonteen ja mikä sekoitus on, mikä määrä on siis yksityisiä varoja ja mikä julkisia varoja, kun rahoitetaan näitä hankkeita. Ja sitten Givarsilta kysyisin, että kun puhutaan osallistumisesta, niin mikä on tämä houkuttelevuus yksityisellä puolella, Eli suorituskyky, kun täytäntöön pannaan ja seurataan hankkeita. Eli tämä vuokra, jota hän ehdotti, jos sitä nyt voidaan sellaiseksi nimettää, arvioidaan keskimääräisen suorituksen avulla, mutta tietysti voidaan mennä me- pidemmälle. Siitä riippuu taas koko järjestelmän kannattavuus. Ja lopuksi tästä joudutaan siihen aiempaan kysymykseen, joka juuri oli esillä. Eli millä tavalla voidaan arvioida tuota suoritus kyvyn tasoa täytäntöönpanossa ja seurannassa infrastruktuurihankkeessa osallistumisessa. Tehdäänkö julkisella puolella joku arvio ja ehdotetaan sitten sen vastineeksi jonkunlaista vuokraa, kun taas yksityinen puoli arvioi, että jos se menee paremmin, niin silloin ollaan voitollisia, muussa tapauksessa ei. Ja sitten vapaat markkinat, joissa voidaan osallistua yleisiin järjestelmiin rahoituksellisesti. Millä tavalla voidaan arvioida ennen etukäteen tätä hankkeiden toimivuutta? Niin lopetan tähän puheenjohtaja. Arvioitteko, että on olemassa yksi väline, jonka avulla voidaan hyödyllisesti arvioida hanketta niiden suorituskykyä? Grazie l'ultimo rapport, eh, kollega Valean. Kiitoksia sitten kollega Uh, thank you, Chair, and thank you all. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikille näistä alustuksista. Herra Paja, kysymykseni teille on se, että tuleeko tämä toimimaan? Sillä useinhan sanotaan, että yksityinen raha ei mene sinne, missä missä on ö, julkista rahaa. Ja sitten toiseksi haluaisin kysyä, onko tästä onko tässä vipuvaikutuksia, vipuvaikutusta EIPn riskille? Onko tämä siis se väline, jota yksityiset sijoittajat tulevat käyttämään infrastruktuurin rahoittamiseen. Ja kolmanneksi, jos tällaisessa hankkeessa on kaksi yritystä, niin miten tämä toimii sitten niille? Siis, että miten voi, heillä on tällainen erillinen yhteinen hanke, ja heillä olisi näitä ähm, jo, joukkovelkakirjoja tätä hanketta varten. Tämä olisi ö, vain yksi osa heidän laajaa toimintaansa. Tämä ei ole minulle käynyt aivan selväksi vielä. Ja sitten lyhyt kysymys Hella Haldernille. Te puhuitte prioriteeteista, mutta kun, kun puhumme näistä yhteisistä, yhteisen edun hankkeista, että ne, ne ovat tärkeitä kaikille. Ja sitten tällä listalla tulee olemaan myös kaupallisia ja ei-kaupallisia hyödykkeitä tai palveluja sillä jos esimerkiksi ei kaupallisessa hyödykkeessä tulee olemaan vaikeaa saada rahoitusta markkinoilta, jos tälle listalle siis tulee tiettyjä, eh, tiettyjä eh, asioita, niin eikö tämä, eikö tämä tavallaan vaikuta markkinoihin ja jos se on ylhäällä tällä listalla tai alhaalla listalla, niin tämä saattaa vaikuttaa siis sitten taas hankkeen arvostukseen markkinoilla. Kiitos. Grazie. Bene, adesso abbiamo terminato. Kiitoksia. No niin, tässä olivat esittelijät. Sitten aloitamme varjoesittelijöistä ja muista. Meillä on vielä 18 minuuttia käytettävissämme. Kymmenen puheenvuoroa ja sitten vielä vastaukset. Jos pysytään minuutissa per kysymys, niin voimme antaa kaksi ja puoli minuuttia vastauksia varten. Kiitoksia Kanchan. Difficile, presidente, un minuutti. No niin, tämä on kyllä aika vaikea puheenjohtaja. Yksi minuutti vain ja näin hienoja argumentteja meillä pöydällä on. Mutta näin tämä nyt vain on. Neljä huomiota koskien joitakin asioita. Me tarvitsemme selkeitä hankkeita, joiden bisnessuunnitelmat ovat hyvin selkeitä sekä investointien että myös tuottojen osalta. Meidän ei pidä lahjoittaa varoja ja viitan siihen, mitä tehtiin recovery planille. Hyvin lyhyessä ajassa olemme neljä miljardia jakaneet varoja näihin suunnitelmiin tietämättä millaista tuloksta niillä saadaan. Meidän on rationalisoitava rahoitus skenaarioita, kun katsotaan tätä CEF, meillä on 50 miljardia, niistä 10 miljardia tulee EAKRsta ja sitten meillä on vielä 40 josta ja 25, mutta olemme sitä mieltä, että näillä pitää kuitenkin 1050 hanketta saada aikaan. Tarvitaan siis yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuutta. Kumppanuussopimus on erittäin tavallinen riskin pitäisi olla äh, kehittävällä yrityksellä näissä PPP-kumppanuuksissa käyttöoikeus äh, sopimus on tärkeää. Sitten vielä hankebondeista. Meidän pitäisi tehdä selväksi, mistä siinä on kysymys. Me olen tämä käsittelemässä hankebondeja. Ja täällä kuitenkin vaje Bayer puhui näistä asioista. Toisaalta tavalla minun mielestäni EUn olisi ähm, mentävä tässä eteenpäin ja parannettava laatua. Sitä me todella tarvitsemme näinä dramaattisina hetkinä. kollega Kukovic. Kiitoksia sitten Kukovic. Hvala Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Investoinnit ovat tärkeitä infrastruktuurinkin rakentaminen on tärkeää, koska se on nopein tapa meille luoda uusia työpaikkoja. Epäsuoraan se mahdollistaa sen, että voimme luoda lisäarvoa eri toimialoille. Minulla on kysymys Guavarchille. Olette osoittanut kokemuksenne hyvin. Ja haluaisin kysyä, asiasta, joka liittyy ylläpitoon. Kuka vastaa ylläpidosta? Sanoitte, että itse operaattori siitä vastaa. Miten pitkään? 30-50 vuotta? Ja Holdierille kysymys. Olette maininnut energia-alan, mutta haluaisin tietää, että kuuluvatko fossiilispolttoaineet ja uusiutuvat energialähteet niihin, jotka saavat vain 9 miljardia euroa? Kiitoksia sitten Herzog. Ja, vielen Dank. Frau... Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Näissä alustuksissa kaikki tietysti näyttää hyvin, hyvältä, mutta haluaisin kuitenkin teoreettisesti vielä kysyä, miten todennäköistä on se, että että tilanne päätyy sellaiseksi kuin minkä sen nyt kuvittelemme. Nyt meillä on vakauttamispaineita julkisessa taloudessa ja poliittisia paineita. Miten voimme vastata näihin paineisiin? Haluaisin tässä myös komission suuntaan kysyä, minkälainen osuus näillä yksityisen ja ja julkisen sektorin hankkeilla pitäisi olla. Ja mitä kokemuksia on tähän mennessä sitten tehty näiden yksityisen ja julkisen sektorin yhteishankkeiden suhteen. Mielestäni tämä tulee olemaan hyvin hankalaa, sillä toimivaltuudet ovat aina erilaisia. Jos olen tutkinut tämän asiat oikein, meillä on tämä eurooppalainen PPP-keskus ja se tukee eri sijoittajia, mutta tällä hetkellä se tukee vain julkisia tahoja. Miten haluamme sitten ottaa nämä yksityiset tahot mukaan, joiden pitäisi tuoda suurin osa, suuri osa tästä rahoituksesta? Minä olen tietysti iloinen, jos tämä kaikki saadaan toteutettua, mutta miten konkreettisesti voidaan, voimme selättää nämä nykyiset rahoitusongelmat? Kiitos. Grazie, kollega Weber. sitten kollega Weber. Oui, en eh, minuutissa. No onhan se mahdollista, mutta aika turhauttavaa. Kysymyksiä herran David Haldernille. Sanoit, että 9,1 miljardia Euroopan on varoja. Aloitusvaiheessa 50 miljardia on suunniteltu tätä energian yhteenliitettävyys hanketta varten sanoit, että henkilökohtaisesti tämä sopii teille kyllä, mutta tämän energiaverkoston verkostohankkeen aloittamiseksi se on kuitenkin vähän, ja jos ymmärsin, niin se on jopa riittämätön summa. Kuinka paljon te sitten arvioisitte, millainen vipu tähän vielä tarvittaisiin? Sitten herra Givarsille 37 miljardia 31,7 miljardia euroa on nyt annettu lähtörahoitukseksi, jolla haluttaisiin rohkaista jäsenvaltioita ja yksityisiä investoimaan ra- rautatieverkostoon. Meille sanottiin, että kukin Euroopassa käytetty miljoona tällä sektorilla aiheuttaisi 5 miljoonaa ja jäsenvaltiota ja 20 miljoonaa yksityiseltä sektorilta. Oletteko sitä mieltä, että nämä luvut ovat luotettavia ja järkeviä? Grazie. La parola collega De Grandes. Kiitoksia sitten De Grandes. Grazie, il collega Kramer. Kramer. Meillähän on tiettyjä kokemuksia kerätty. Nimittäin meillä on kokemuksia näistä julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeista. Ja kun minä puhuin tästä Sveitsissä Sveitsin rautatieyhtiöillä ja kysyin siitä, miten he näkevät tämän, niin he sanovat, kun kun jos riski on liian suuri, silloin yksityisijoittajia ei tule, ja jos tämä on taas kannattavaa, teemme tämän mieluummin itse. Tämä on nähty tietyissä esimerkkeissä, jotka ovat päättyneet katastrofiin, ja Berliinissähän aiotaan rakentaa uusi lentokenttä. Sen tuli alun perin olla julkisesti raho- siis yksityisesti rajoitettu, rahoitettu, mutta sitten, sitten haluttiin tiettyä tiettyjä kannattavuusasteita ja kaikki riskit haluttiin vain siirtää valtiolle. Ja sitten Berliinissä päätyttiin siihen, että jos näin on, niin tehdään hanke mieluummin yksin julkisesti. Mainitkaa tiettyjä hankkeita, mainitkaa hankkeet, joissa on onnistuttu ja jossa tämä oli kannattavaa ei pelkästään yksityisille sijoittajille, vaan myös julkisille sijoittajille. Tämä kiinnostaisi minua. Kiitos. Grāci, dzīle. Eh, paldies. Eh, man jautājums Halden kungam kā nacionālam regulātoram. Minun kysymys Haldenille, koska hän on saatelija. Oletteko sitä mieltä, että olisi hyvä investoida julkisista varoista kaasuinfrastruktuuriin samalla kun kaasuinfrastruktuuri jää monopoliksi ja kolmas energiapaketti ei tule käyttöön, jos jossain maissa käytetään siihen poikkeusta. Tämä merkitsi sitä, että monopolin voitot lisääntyisivät, mutta myös muut operaattorit eivät silloin pääsisi käyttämään tuota infrastruktuuria. Sitten Bayerille näistä projekti velkakirjoista, hankevelkakirjoista, toimisivatko ne vain matalan riskin maissa, vaan ovatko ne turvallisia myös vakuutusyhtiöille ja eläkerahastoille. Ja kymmenen vuoden kuluttua saattaa olla, että hankevelkakirjoja käytetään pelkästään näissä maissa. Grazie, Pirker. Kiitoksia sitten Pirker. Thank you for... Kiitos puheenjohtaja. En tiedä, kuka tähän kysymykseen voisi vastata, sillä en valitettavasti ollut alusta lähtien täällä, mutta tässä olisi nyt kysyessä äh, infrastruktuurihankkeiden vastustamisen selättämisestä, sillä meillä on kerätty myös ähm, Euro Euroopan laajuisten verkkojen, verkkojen, verkkojen rakentamisessa tiettyjä kokemuksia ennen kaikkea rautatieverkkojen rakentamisessa. Mutta tässähän on tiettyjä rasitteita ja ennen kaikkea suuriin, suuria hankkeita varmasti vastustavat monet kansalaisista. Ja minun kysymykseni onkin, onko nyt kokemuksia siitä, miten voitaisiin jo etukäteen käsitellä tätä vastustusta, jonka odotetaan nousevan hankkeesta. Mm, onko siis myös komissiolta, komissiossa suunniteltu tietynlaista tukia, esimerkiksi, kun siirretään verkkoja, verkkoja paikasta toiteen – te puhuitte näistä ranskalaisista verkoista. Miten, miten te olette esimerkiksi saaneet aikaiseksi sen, että kansalaiset hyväksyvät nämä isot hankkeet? Kiitos. Grazie, la collega Lichtenberg. Kiitoksia sitten kollega Lichtenberg. Ja herzlichen... Kiitos. Nyt tässä lyhyessä ajassa vain pienemmä, äh, muutama pieni kysymys. Miten yksityiset sijoittavat reagoivat näihin odotettavasti oleviin kulujen kasvuihin? Tämähän on infrastruktuurihankkeissa, esimerkiksi rautatie- ja tiehankkeissa aina, aina näin. Ja miten, minkälaisia kriteerejä otetaan mukaan ympäristövaikutusten arviointi? arviointiin. Ja kolmanneksi julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeesta komissio on tehnyt tutkimuksen, jossa todettiin tuon, tuolloin, että pitkäaikaisissa hankkeissa on hyvin vaikea to, toteuttaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Tämä, se, se, tämä yhteistyö sopii ennen kaikkea lyhytaikaisiin hankkeisiin, Onko tämä tutkimustulos edelleen voimassa vai onko sen, sen nyt tavallaan öm, todistettu, todistettu vääräksi. Ja sitten vielä kysymys, miten yksityisiä nämä yksityiset sijoittavat ovat? On kyseessä instituutioita esimerkiksi? Entä sitten alueet? Kuuluvatko ne tähän, ketä nämä yksityiset sijoittajat ovat? Ja onko Onko nyt kuultu siitä, että yksityiset sijoittajat olisivat todella kiinnostuneita tällaisesta hankkeesta? On, jääkö tämä kaikki siis teoreettiselle tasolle vai onko sijoituskiinnostusta olemassa? Kiitoksia. Sitten viimeinen puhuja, Duhan. Merci. Kiitoksia. Aivan lyhyesti. Jo täällä mainittu esimerkiksi ITERI ja Galileo ja Englannin kanalin tunneli, nämä ovat aina olleet hankkeita, jotka ovat maksaneet kolme-neljä kertaa enemmän kuin alun perin oli pitänyt. Ja nythän ymmärrätte, että täällä puhutaan tuottavuuskynnyksestä. Olemme myös tietoisia siitä, että Euroopan julkinen talous on tilanteessa, jossa meidän on pakko hakea kumppanuuksia. Mutta kysymykseni, haluaisin vielä täsmentää Rikeen kysymystä ei puhuta absoluuttisista, vaan suhteellisista luvuista. Mikä on teille kynnys sille, jossa julkisen rahan, niin että kun näitä julkista rahaa ja hankkeen kestoa, kuinka olisi mahdollista, että ei yksityistetä äh, vain tuotteja ja, ja yhdessä kannata tappioita. Kuinka te arvioitte tämän kynnyksen velvoittavuuttaan? Niitä kyseessä olisi hankkeet, joissa todellakin julkisella rahalla todella saadaan aikaan yksityisen rahan hoikuttelua mutta niin, että vuokrien kautta yksityinen sektori ei sitten vedä itselleen kaikkea tätä julkista rahoitusta takaisin. Kiitoksia sitten kolme minuuttia kullekin. Alustajalle kolme minuuttia ensin Mark Bayer. I have about ten questions here. No minulla on tässä noin kymmenen kes- kysymystä, joten taitaa per 25 sekuntia per kysymys. Aloitan alusta. Ja jos joku haluaa sitten äh, myöhemmin ottaa vielä yhteyttä, niin sehän sopii hyvin. Miten suuret markkinat ovat kyseessä? 1999-2007 300 yksityistä ja julkista velkakirjahanketta liittyi äh, infrastruktuurihankkeisiin. Äh, Biljonissa mennään, kun puhutaan yrityspohjaisista toimista. Markkinat ovat valtavat ja monia transaktioita on tehty jo ennen kriisiä. Toinen kysymys oli sitten, en muista kuka sen esitti, kun pyritään ymmärtämään verkostooperaattoreita ja rahoitusta ja näiden välistä selkeyttä, se on hankevelkakirjaa käsitteen rooli. Sitä tukevat Euroopan investointipankki ja Hadrian's Wall. Ja juuri sitä tarkoitusta varten se on luotu. Eli se, että paljon kokemusta ei ole investointipuolella, niin silloin tarjotaan hyvät rakenteet, vakaat, turvallisu- vakaat arvopaperi- ja hallinnointipaketit ja selkeyttä koko elinkaaren ajaksi. Kaikkea tätä tietoa myöskin tarjotaan. Näinhän täytyy joka kerta tehdä, kun pankkirahoituksesta on kysymys. Toinen kysymys liittyi, ketkä ovat investoijat, toimielimelliset äh, investoijat merkitsevät eläkerahastoja, varojenhoitajia ja vakuutusyhtiöitä. Meillä on valtava määrä vakuutusyhtiöitä ja eläkerahastoja Euroopassa, jotka jo investoivat näihin hankkeisiin. He tekevät näin rahastojen kautta, yksittäisten pääomarakenteiden kautta. He ovat, ne ovat tottuneita investoimaan näihin hankkeisiin ja ottamaan näitä riskejä. Se, mihin he eivät ole tottuneet, ovat joukkokilva, joukkovelkakirjan muotoon. Eli paljon toimielin kokemusta on kaikissa näissä eri hankkeissa, joista keskustelemme. Ja paljon erilaisia hankkeita, jotka eivät ole PPP- tai PFI-hankkeita. Onko vielä aikaa? Sitten kysymys. Toi, luulenko, että se toimii? En muista, kuka sen kesitti. No, sehän on aina hyvä kysymys. Minulla on 33 vuoden kokemus. Olen ollut monilla eri toimialoilla mukana tällä markkinoilla ja rahoitusrakenteet, joita Hedgins Wall ja investointipankki työstävät, ovat kokeiltuja ja toimivia rakenteita. Niitä olemme käyttäneet useita vuosia myös muilla toimialoilla, puolella ja muilla. Nämä rakenteet ovat olleet käytettävissä jo vuosikymmeniä. Eli minä en suinkaan, minulla ei ole mitään syytä olla uskomatta sitä, miksi ne eivät toimisi mukaan myöskin infrastruktuurihankkeissa. Millä tavalla sitten osallistutaan tai lasketaan rahoitusosallistuminen, joka tulee julkiselta puolelta? PPP-puolella kysymys ei ole pelkästään rahoitusmäärästä, jossa puhutaan, vaan pikemminkin siitä, millä tavalla sopimus toimii ja mikä hallituksen vastuu on sitten, kun se saa nämä varat. Eli kun varat on rakennettu ja luovutettu, tässä tapauksessa esimerkiksi hallitukselle, jota se voi käyttää sitä seuraavan 30-35 vuoden ajan, niin silloin sen täytyy maksaa tiettyä summaa käyttääkseen sitä, ei se sitä ilmoitteeksi saa. Eli kun puhutaan tästä suhteesta, ja emme me oikeastaan ajattele tästä näin, emme ajattele mikä suhde on julkisella vastaan muulla osallistumisella hankkeeseen, kun puhutaan PPPPFI-tyyppisestä rakenteesta. Siinä se meni vai? Okei. Okay. No, Mi scuso, me abbiamo un altro panel dopo. Olen pahoillani, mutta meillä on vielä toinen panel. Eli tässä tämän jälkeen ehkä voitte sähköpostitse lähettää vastaukset. Sitten äh, äh, David Haldun. Uh, thank you very much. Uh. Kiitos minä nyt yritän puhua hyvin nopeasti. Kaksi kysymystä, jotka liittyvät toisiinsa, esitettiin. Toinen koski sitä, mitä uutta infrastruktuuria, joka olisi ähm, joka tulisi uusiutuvia energialähteitä kohteen, olisi oikeutettu, kohti, olisi oikeutettu tukeen. Mutta tässä on kyse myös siitä, olisiko tietty tuki ö, ähm, mahdollista antaa sekä fossiilisille energialähteille että uusiutuville. Me puhumme tässä energiainfrastruktuurista, siis siitä infrastruktuurista, jonka pitää yhdistää Euroopan eri osat ja pitää tuoda käyttöön myös uudet energialähteet. Meillä on hyviä kokemuksia kannustinjärjestelmien käyttämisestä, jotta verkkooperaattorit, sijoittajat, uusiin teknologiaan. Esimerkiksi tuulivoimaloita voi kyllä rakentaa paljon nopeammin kuin taas verkkoja, joten me kannustamme sijoittamaan ajoissa verkkojen rakentamiseen. Eli me olemme me sääntelyviranomaisena reagoimme nopeasti ongelmiin. Meidän pitää laajentaa verkkoja, mutta me olemme nyt tavallaan tämän yhtenäisen markkina-alueen kynnyksellä ja me voimme ja, jakaa parhaita käytäntöjä, joten kysymykseni on kyllä, äm, anteeksi vastaukseni tähän kysymykseen on kyllä, ja me etenemme aina edelleen. Niin sitten oli kysymys tästä listasta. Jos on korkeammalla tällä listalla, niin ei ole etuoikeutettu tiettyyn rahoitukseen. Jos on korkealla listalla, niin se tarkoittaa, että hanke on kiireellinen, jotta voidaan tavoittaa Euroopan energiatavoitteet. Kyse on myös siitä, onko hanke taloudellisesti kannattavaa, onko riskit hallittu hyvin ja voidaanko hankkeesta tehdä pankeille kannattava. Eli on tietty suhde, siis olen tietyt suhteet olemassa tässä listalla, eli ei jos on korkealla listalla, ei kuitenkaan ole mitenkään etuoikeutettu rahoitukseen. Ja sitten lisäksi 9,1 miljardia EU-rahaa, riittääkö se, sitä kysyttiin. Minun, minun kommenttini tähän oli kyllä hieman erilainen. 91 miljardia on hyödyllinen summa, mutta se ei ole riittävä, jos tarkastellaan tätä kokonais... Ö, sijoitusmäärä, joka on, jota vaaditaan. Energiaverkko-operaattorit, kun ne sijoittavat verkot, verkkoihin, he, ne saavat pääomamarkkinoilta rahaa voidakseen sijoittaa. Ja meidän tulee sitten käsitellä näitä riskejä, jo, joiden edessä nämä yritykset ovat. 91 9,1 miljardia euroa suoraa rahoitusta on hyödyllistä, mutta näitä hankkeita ei voisi rahoittaa normaalilla tavalla. Minä en tiedä, riittääkö tämä 9,1 miljardia euroa, enkä usko, että kukaan sitä tietää. Meidän pitää vain odottaa, jotta näemme sitten, riittääkö se. No, päätänkin puheenvuoron tähän. Grazie. Anch'io chiedo scusa, l'ultimo intervento. Minäkin pyydän anteeksi tätä. Vielä viimeinen puheenvuoro. Herra Gueltats Gjövars. Euh, Yritän vastata neljään kohtaan, en kaikkiin kysymyksiin, koska tämä on aika va- vaikea kolmessa minuutissa. Toki, niin kuin täällä sanottiin, onhan se mahdollista, mutta aika turhauttavaa. Koska sopimusten kestosta GSM 15 vuotta, sitten nämä reittihankkeet 25 vuotta. Tour Bordeaux käyttöoikeus on 50 vuoden sopimukset. Tässä ensimmäinen vastaus sitten. Toinen vastaus tämä koski näitä vipuvaikutuksia ja aikatauluja. Tähän on aika vaikea vastata tänään, koska näiden suurten rautatiehankkeiden hankkeiden jäsentäminen sellaisena, kun niistä ei ole ilmoitettu, vaatii paljon aikaa. Varmaankin menettelyssä voidaan voittaa aikaa, mutta on muistettava se, että kuulemissa vaiheen mm, niin, niin, alu, valmisteleminen edellyttää noin 10 000 elementin yhteen saattamista, joten kyllä tässä tarvitaan aika Toki menettelyssä voidaan saada optimointia aikaan. Sitten vipuvaikutuksista pari asiaa. PPP-kumppanuudet joissakin hankkeissa ovat mahdollistaneet sen, mikä ei ollut aikaisemmin mahdollista, nimittäin, että meillä on neljä suurnopeusreittiä rakenteella samaan aikaan Ranskassa aikaisemmin rakennettiin yksi kerrallaan näitä, mutta PPP-kumppanuuksien myötä me olemme voineet päästä siihen, että meillä on yksi, eh, yksi sellainen hanke, jossa, jossa on julkinen, suora julkinen toiminta, julkinen hankinta ja sitten on kolme PPP-hanketta samaan aikaan. Tämä on ensimmäinen kerta sitten nämä hankkeita, joita on, on rahoitettu julkinen julkinen rahoitukselle, jossa valtio on vahvasti mukana 75 prosenttia valtiota ja 25 rautateiltä, joita ei pidetä julkisena äh, tukena, koska meillähän on myös kaupallisia äh, ulottuvuuksia, niin aikaisemmin todella tukea tuli 75 prosenttia, nyt käyttöoikeussopimuksessa vain 43 prosenttia tulee julkista tukea, joten tässä on todellista vipuvaikutusta kyllä saatu aikaan. Sitten tuottavuus, houkuttelevuus, kysymykset. Meillä on aika arkaluontoisia asioita Esimerkiksi kustannusten nouseminen rakennusvaiheessa on katsottava tarkkaan, mistä puhutaan, koska nämä hankkeet, joita äh, teemme kyseessä, ovat äh, pankkirahoitushankkeet ja äh, kun suljetaan pois yksityisen sektorin ulkopuolelle jäävät riskit, niin, tai siis nämä rakennusvaiheen riskit, niin ne jäävät kyllä yksityiselle sektorille. ESA tulee kestämään kuusi vuotta rakentamisvaiheessa. Se ei ollut mikään kriteeri tarjouspyyntö paperissa. on kyseessä könttäsumma, jossa on otettu huomioon nämä kustannukset sopimuksen loppuun asti. Joten tähän ei, ei voida enää palata. Sitten toinen Kysymys herra Rikeelle. Vastaus, joka koskee riskien jakamista. Olemme arvioineet, että yksityinen sektori on ottanut aika merkittäviä riskejä PPP-hankkeissa muun muassa käyttöoikeussopimuksien myötä näissä liikenneriskeissä. Kun ajatellaan suunnittelu- ja rakennusvaihetta, tässä ei ole mitään muutosta. Minä en ole mikään insinööri, mutta minä luulen, että ra- rautatietekniikka ei, ei ole kovin ei ole kovin dynaamista. Me, eh, eh, tietenkin voitaisiin ajatella esimerkiksi betonipalkkeja tai muuta. Toki voidaan toimia toisella tavalla huoltokysymyksissä ja rakennus, rakennuskysymyksissä, mutta tässä olemme vähän ja Meiltä puuttuu kokemuksia. Lopuksi vielä usein mainitaan se, kuinka paljon potentiaalia menetetään, jos PPP-kumppanuudet hoidetaan huonosti. Kun, tätä voi, kun verrataan julkista ja yksityistä toimintaa, usein aliarvioidaan osa kustannuksista. Grazie. Scusiamo per il ritardo. Passo. Kiitoksia. Pyydämme anteeksi viivästyksistä ja nyt annan puheenvuoron ja my, niin siirrän puheenjohtajuudenkin Brian Simpsonille liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtajalle ja nyt siirrymme mm, paneelin kaksi, olemme valitettavasti jo 10 minuuttia myöhässä. Thank you very much. I don't know, or is everybody changing? Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Ilmeisesti jotkut lähtevät salista, joten tähän ehkä vähän tuhraantuu myös aikaa. No niin, aloitetaanpa. Meillä on nyt vähemmän kuin 45 minuuttia nyt tätä toista osaa varten, joten aivan armotta joudumme toimimaan. Meillä on nyt kolme alustusta. En esittele heitä sen pidempään, koska sekin veisi aikaa. Haluaisin nyt sanoa, että ensin alustainen Cormac Murphy, joka on TEN verkkojen ja infrastruktuurin osaston johtaja. Hän saa ensiksi puheenvuoron ja sen jälkeen sitten katsomme, miten paljon aikaa meillä on kullekin kysymykselle. Joten herra Murphy, olkaa hyvä. Very much. Good morning. Hyvää huomenta kaikille. Puhun EIPn nimissä. Seuraan osittain sitä, mitä aiemmin on todettu, mutta otan myös esille erityisesti Euroopan investointipankin näkökulman. Kerron teille niistä laina- ja pääomavälineistä, joita meillä on infrastruktuurin rahoituksesta ja EIPn käyttämistä välineistä, yksityisen rahoituksen roolista ja PPPstä ja siitä, millä tavalla Connecting Europe Facility voi tukea infrastruktuuri, pääoma- ja lainavälineitä. Sorry, it's changed. Okay. Yeah the Okay, okay, excuse me, sorry. Mr. Beyer in particular has m- mentioned the issues faced in the financing of public. No niin, julkisen infrastruktuurin rahoitus heijastelee tässä useita eri tekijöitä, jotka kaikki yhdistyvät tähän hetkeen. Yksi on se, että voidaan hyödyntää paremmin yksittäisiä vakuutusyhtiöitä, jotka ovat ikään kuin hävinneet julkisen infrastruktuurin rahoittajalähteenä. Toinen taas on laajempi rahoitusmarkkinoilla tapahtuva ilmiö, jossa vipuvaikutus vähenee. Ja kolmanneksi lisääntynyt kustannus pitkällä aikavälillä. Ja sitten meillä on rahoituskriisi ja julkisten varojen rajallisuus. Eli rahoitusta tarvitaan kovasti. Infrastruktuuri on eurooppalaisen talouden selkäranka, sitä tarvitaan kasvua varten. Se on välttämätöntä, jotta yhtenäismarkkinoita voidaan kehittää lisää. Riippuen mitä lukuja käytetään, tässä puhutaan joko biljoonista seuraavien vuosien aikana, kuitenkin valtavista rahoitustarpeista. Mm, kysymys on myös siitä, miten voidaan täyttää tätä rahoitustarvetta, miten käyttää EUn ja yksittäisten rahoittajien panosta, kuten myös julkista sektoria, ja millä tavalla hallinnoida näitä laajempia kysymyksiä, eli esimerkiksi julkista velkaantuneisuutta, jotta voidaan mahdollistaa pitkän aikavälin infrastruktuurin rahoittaminen. Euroopan investointipankkihan on ollut toiminnassa yli 50 vuotta. Sen päätavoitteena on infrastruktuurin rahoittaminen, joten olemme rahoittaneet hankkeita kaikkialla Euroopassa viimeisen kymmenen vuoden ajan. On siirrytty perinteisestä lainoitusrakenteesta valtioihin ja hallituksiin ja varsinkin edesautettu PPP-markkinoiden toimintaa mikä merkitsee sitä, että meillä on erilaisia operaatioita, suoraa julkista rahoitusta, PPP-tyyppistä rahoitusta, jossa lainaaja on niin sanottu projekti, yritys, käyttöoikeudenhaltija. Ja sitten meillä on erityinen väline. Nämä ovat niitä, joista on puhuttu erikseen, eli PPP-hankkeiden vaarat. Tässä on kyseessä ollut väline, jonka avulla on kyetty ottamaan huomioon liikenneriski ja siihen liittyvä likviditeetti ja tuki, kun hanketta on rakennettu – Lisäksi olemme toimineet pääomantarjoajina. Se on tietysti ollut tärkeä osa rahoitustamme, kun PPP on rakennettu ja yksityistä infrastruktuuria. EIP on huomattavasti lisännyt operaatiota varsinkin äh, rahoituskriisin alkuvaiheessa. Näette jonkun verran vähennystä viimeisen vuoden ajalta – kun olemme vähentäneet operaatioitamme korkealta tasolta edelleen korkealta tasolle, mutta edelleen on pitäydytty tässä aiemmassa suuntauksessa. Siitä huolimatta pankkien hajaantuminen on lisääntynyt huomattavasti yhdenmukaisesti tämän yleisimplementaation kanssa, Siellä loppujen lopuksi on tärkeää se, että jatketaan hankkeiden implement- täytäntöpanoa, vaikka rahoituksellisesti katsoen ajat ovatkin vaikeita. Chainit sitten ovat tärkeä osa Eipen toimintaa. Kaaviokuvassa näette sen, että korkea taso liittyy Eipen lainan tason määrään kriisin alussa ja näette myös sen, miten merkittävässä asemassa PPP jatkuvasti ovat. Kun katsotaan 20 vuotta ajassa taaksepäin, niin PPP ovat aloittaneet erittäin matalalta ja varsinkin alkuvuosina, varsinkin yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla, mutta niitä on sitten kehitetty ja niitä on sovellettu useissa eri maissa, jossa näihin kumppanuussuhteisiin huomattavasti luotetaan siis eurooppalaisilla markkinoilla. Mainitsin kriisiajan luotonannon pankin puolelta ja sen, millä tavalla kehittää uusia rahoitusvälineitä. Varsinkin tämän verkkojen Euroopan rakentamisessa ja tämän liikennetakausvälineen suhteen. Hanke, velkakirja, aloite on käynnistetty. Parlamentin neuvoston täytyy vielä se hyväksyä, tämä pilottivaihe. Tavoitteena on kehitellä sitä täysin kattavaksi välineeksi vuoden 2014-2020 ohjelmointikauteen verkkojen Eurooppa-hankkeessa. Pankki tarjoaa teknistä tukea infrastruktuuri varsinkin julkisille viranomaisille, ja se on myös asettanut eurooppalaisen PPP-asiantuntemuskeskuksen, jotta voidaan jakaa tätä tietoa. Se on tärkeää Euroopassa, että voidaan hyötyä muualla saaduista kokemuksista. Hanke joukkovelkakirja-aloite sellaisenaan on väline, joka periaatteessa pyrkii tarjoamaan lainan, joka on korkeariskisempi ja kuuluu tämän vanhemman luoton saajan alaisuuteen. Eli se parantaa varojen laatua näille vanhemmille luotonsaajille, koska heidän alaisuudessaan on toisia luotonsaajia ja joilla on vähemmän vaatimuksia hankkeen varojen kohtaan. Tavoitteena tässä on se, että voidaan olla edesauttamassa ja rohkaisemassa pääomamarkkinoiden osallistumiseen julkisiin infrastruktuurihankkeisiin. Tämä on myös tapa tarjota vipuvaikutusta EU-budjetille – sillä EU-budjetin alaiset summat näin saavat paljon suuremman kerrannaisen ja tuen koko hankkeelle ja kokonaisinvestoinnille. Lopuksi se on tapa myös EIPlle olla mukana tekemässä lisää. Ja sehän on EIPn eh, rooli, kun se pyrkii tätä vipuvaikutusta tarjoamaan. Sillä on myös paljon asiantuntemusta mm, näiden hankkeiden teknisessä arvioinnissa ja rakentamisessa. EUn osallistuminen on kiinteä summa per hanke. EIP ottaa tämän jäännösriskin sen pääomaa panoksen lisäksi, jonka Euroopan unioni tekee. Ja sitten on mahdollista, että varat tietysti virtaavat uudestaan takaisinpäin hankkeen elinkaaren aikana ja niitä voidaan käyttää muihin hankkeisiin. No sitten tämä kerrannaisvaikutus. Pilottivaihe nähdään tässä jotkut näistä suuntaan antavista laskelmista, joita on tehty. 230 jota on, miljoonasta, jota on laitettu eri budjettikohtiin, äh, muun muassa sen tiihin, sen iihin ja niin edelleen, merkitsee sen, että EIP voi ottaa käyttöön tällaisen alistetun laina mekanismin, eli 700 miljoonaa. Silloin vipuvaikutus on kolminkertainen, se lisätään tuohon velkamäärään, pääomaan, ja näin saadaan yhteensä noin 19-20 kertainen vipuvaikutus. Tuo suora kerrannaisvaikutus tietysti riippuu itse hankkeesta. Tämä on vain tällainen suuntaantava esimerkki. No kerrannaisvaikutus saa aikaiseksi sen, että se mahdollistaa sen, että yksityiset investoijat voivat tulla mukaan hankkeisiin ja voivat saada luottoluokituksen tämän lisälainan puitteissa, mikä tekee tästä hankkeesta houkuttelevan yksityisille sijoittajille. Lopuksi tässä vielä pankkitoiminnasta on pääomainvestoinnit infrastruktuurirahastoihin – sitä pankki haluaa myös kehitellä verkkojen Eurooppa-hankkeen yhteydessä. Ja kun tarkastellaan tätä pääoma- ja luotto lähestymistapaa EU:ssa, niin tietysti se on tärkeä osa myös rahoitussekoitusta. Kiitoksia. Thank you, Mr. Mr. Murphy. Kiitos, herra Murphy. Jatkamme suoraan seuraavaan puhujaan, jean éric Pakirin, joka on MOVE-pääosaston johtaja. Kymmenen minuuttia, ja minä olin tässä hyvinkin tiukkana. Jean-Eric, ole hyvä. jean eh, niin, minä olen todellakin tottunut näihin puheenaikoihin, eh, puheenaikoihin, en kuitenkaan ehkä ole parempi kuin muut, mutta kuitenkin. Suurin haaste Euroopalle on löytää tapa sijoittaa kasvuun – näihin verkkoihin sijoittaminen ja verkkojen Eurooppa-välineen alaisuudessa on yksi hyvin suora tapa sijoittaa eurooppalaiseen kasvuun, sillä tämä, nämä sijoitukset tukevat yhteiskuntamme kuntiamme, ne antavat kilpailukykyedun. Nämä sijoitukset tukevat meidän kestävyystavoitteitamme ja ne, ne tässä CFS on myös resurssitehokas ulottuvuus. Ne tukevat myös verkkoteollisuuttamme ja jokaisella kolmella sektorilla nämä teollisuuden alat ovat maailmassa johtavia ja näin, näille sijoituksilla voimme auttaa näitä aloja pitämään etuansa. Sijoituksen valtava määrä näillä kolmella sektorilla infrastruktuuriin, jota tarvitaan seuraavien 10-20 aikana, ovat valtava haaste. Verkkojen Eurooppa-väline on yksi vastaus tähän, se ei ole ainoa vastaus tähän haasteeseen. Ja komissiossa kuitenkin toivomme, että Verkkojen Eurooppa voi ö, olla keskeisessä roolissa EUn tasolla näillä sijoituksen Nämä sijoitukset tulevat teollisuudesta ja kuten tänä aamuna kuulimme myös pääomamarkkinoilta ja myös pankeilta, ennen kaikkea Euroopan investointipankista. Mutta sijoitukset tulevat myös julkisista lähteistä, oli kyse sitten kansallisista Euroopan tason lähteistä. Eli verkkojen Euroopan välineen haasteena on valjastaa nämä varat ja antaa niille vipuvaikutusta ja sitten kohdentaa, kohdentaa nämä varat kriittisiin kohtiin eurooppalaisessa infrastruktuurissa. Jotta voimme vastata haasteisiin, me tarvitsemme kolme ulottuvuutta. Ensinnäkin eurooppalaisen poliittisen ja suunnittelukehyksen toiseksi meidän pitää tunnistaa, mitkä hankkeet antavat eurooppalaista lisäarvoa ja kolmanneksi meidän pitää paremmin käyttää julkista rahoitusta ja muuta rahoitusta näille, näille hankkeille. Mitä tulee poliittiseen ja suunnittelukehykseen, mm, e- komissio komissio ähm, ehdottaa suuntaviivoja näille kolmelle sektorille, joissa tunnistetaan kaikissa kolmessa tapauksessa näiden verkkoteollisuuksien ähm, eurooppalaiset ulottuvuudet. Ja näin ehdotetaan sidosryhmille teollisuudessa paikallisella tasolla, siis sekä niille, jotka käyttävät tätä infrastruktuuria, että niille, jotka rakentavat sitä, heitä siis kannustetaan ö, kehittämään ö, energian, tieto- ja viestintätekniikan ja kuljetuksen alalla ö, näitä eurooppalaisia verkkoja. Eli me tar- tavallaan haemme lisää sitoumusta sidosryhmiltä näille eurooppalaisille hankkeille. Me tarvitsemme myös parempia hankkeita ja me tarvitsemme todellisia prioriteetteita. Prioriteetit komissio on tunnistanut tässä verkkojen, väline, äh, väli, verkkojen <laughs> Euroopan välineessä. Ne on määritetty sen liitteessä ja prioriteetteja on kaikilla kolmella alalla ja seuraavien seitsemän vuoden aikana verkkojen Euroopan välineellä ja sitten lisäksi myös pitkäaikaisessa suunnittelussa me voimme kehittää ydinverkkojen puuttuvia yhteyksiä. Me tarvitsemme myös parempia hankkeita, jotta voimme löytää synergiaedut hankkeiden välillä. Ja yksi päähaasteista CEFS on äm, hankkeet, jotka ovat alojen, alojen rajat ylittäviä näillä kolmella sektorilla. Myös tällaisia hankkeita tunnistetaan verkkojen Euroopan välineessä. Meidän pitää myös taata, että synkronoimme ja valmistelemme sijoitukset paremmin, sillä, ö, sillä nämä hankkeet ovat usein ö, valtioiden rajat ylittäviä. Ja kun puhumme esimerkiksi ydinverkkojen käytävistä, niin, niin silloin jäsenvaltioiden ja paikallisten tahojen pitää kokoontua ja ö, varmistaa, että, että koko prosessi on synkronoitu. Hankkeiden suunnitteluun sijoitetaan siis paljon aikaa. Energiaa myös, ja sitten näemme myös paikan päällä, että kaikki toimivat yhdessä, EIP ja sääntelyviranomaiset, kaikki tekevät yhteistyötä ja tunnistavat hankkeet niin, että kun vuonna 2014 verkkojen Eurooppa-väline ähm, on toiminnassa, meillä on, varma, meillä on varmasti sitten hyvä lista äh, toteutettavista hankkeista. Tietysti tarvitaan myös parempaa rahoitusta. Kollegani ovat näistä rahoituspuolesta äh, puhuneet jo paljon enemmän. Heillä on enemmän suoraa kokemustakin niistä Rahoituspuoli on tärkeä puoli näissä sijoituspaketeissa ennen kaikkea energian ja tietoviestintätekniikan tekniikan alalla, mutta myös liikenteessä. Ja tämä työ, mitä hankkeessa tehdään tästä, tästä päivästä vuoden 2014 aste, on sellaista, että julkisten promottoreiden pitää luoda pohja sille, että työ että, että tämä pääoma voidaan ohjata infrastruktuurihankkeisiin. Tässä tärkeitä ovat riskinjakovälineet. Ja tässä LGTT-välineet ovat hyvinkin tärkeitä. Ja toivottavasti hankejoukko velkakirjoja koskeva lainsäädäntö saadaan parlamentissa ja neuvostossa hyväksytyä kesään mennessä. Eli Kyse on siis lainavakauksesta ja hankejoukkovelkakirjalainoista, mutta myös pääomainstrumenteista. Ja tästä esimerkkinä esimerkiksi Margarit-rahasto. Verkkojen Eurooppa tarjoaa siis kehyksen ja rahoituksen jaolle, mutta hankkeiden vastuulla ja sitten rahoitusinstituutioiden vastuulla on käyttää tätä rahoitusta. Kokemusta on siis paljon. Meillä on tietysti myös hankkeita, jotka eivät välttämättä ole niin selkeästi menestyneitä. Ja niistä opimme, miten tehdä asioita paremmin. Ö, mutta esimerkiksi kuljetuksen alalla on Fairman Belt-hanke ja, ja tästä Tour Bordeaux käytävästä meillä oli myös hyvin kiinnostava alustus. Ja nämä ovat hyviä esimerkkejä hyvästä rahoituksesta ja siitä, mitä voidaan käyttää pääomamarkkinoiden rahoitusta. Verkkojen Euroopassa on tietysti kyse myös eurooppalaisesta julkisesta rahoituksesta ja kun komissio valmisteli tämän ehdotuksensa, me tarkastelimme hyvin kauan sitä, missä tapauksissa sijoitus olisi yksityistä ja missä tapauksissa tarvitaan julkista tukea. Ja me tarkastelemme vielä kauemmin sitä, missä tapauksessa julkisen rahoituksen pitäisi tulla kansallisella tasolla ja missä tapauksessa EU-tasolla on lisäarvoa. Ja näin voimme tunnistaa hankkeet, joihin kohdentaa eurooppalaista, eurooppalaista rahoitusta. EU-rahoitus ei ole siis pelkästään verkkojen Euroopan välinettä, myös Horisontti 2020 ja tutkimushankkeet ovat tärkeitä. Ja tietysti aluepolitiikan välineet ovat myös käytettävissä näillä kolmella alalla. Haasteena on se, että että, että sekoitamme eri rahoitusmuotoja ja avustuksia. Tour Bordeaux-esimerkki osoittaa sen, että tämä voi onnistua ja tietysti energian ja tieto- ja alaltakin on, alaltakin on muutamia esimerkkejä. Nämä 50 miljardia, joita komissio ehdottaa, ne, se on minimi se riittää listan ö, hankkeisiin, mutta se on tietysti myös minimi. Jos sitä voidaan lisätä, niin silloin voitaisiin sijoittaa vielä enemmän näihin hankkeisiin. Toivon, että voimme vakuuttaa Euroopan parlamentin, mutta myös neuvoston siitä, että tämä summa varoja pitäisi antaa käyttöön. Kiitos. Sitten Ronald Toll, joka on Deutsche Telekomin kansainvälisen, kansainvälisten suhteiden osaston johta, varapuheenjohtaja. Ja pitäytykää tässä puheajassa. Kiitos. Kiitoksia hyvät puhemiehet, kiitoksia arvoisat parlamentin jäsenet. Olen ilahtunut siitä, että minut on kutsuttu tänne esittelemään yksityispuolen näkökulmia, millä tavalla me tuemme näitä hankkeita. Ensi katsaus kun katsotaan näitä erilaisia tavoitteita, joita meillä on, jos olette kaikki tietoisia, niin saattanutte tietää, että haluamme investoida huomattavasti. Ja haluamme, että meillä on 30 megabittiä Euroopan laajuisella markkinakäytössä ja varmistaa sen, että meillä on ainakin 50 prosentin osuus 100 megabittiin per sekunti olemassa. Nämä ovat Sellaisia hankkeita, joihin me pysty kuitenkaan yksin, ja siitä syystä on erittäin tärkeää saada julkinen rahoitus myös sen taakse alueelle, jossa voittoa ei kyetä saamaan tai ei saada riittävästi pääomaa taakse näihin investointeihin. Näette, että me olemme edelleen jäljessä näistä tavoitteistamme. Paljon ponnistelua täytyy siis tehdä ja meillä on kaksi eri elementtiä. Tämä Euroopan yhdistävä alus tällaisena erillisenä takauksena, jolloin raha laitetaan erilaisten vakuutusten kautta kiertoon, poistetaan riskejä investoinneista ja saadaan niin luottoja yksityisille markkinoille. Lisäksi on tärkeää tämä suorat tuet niille alueille, joissa toiminta ei ole kannattavaa. Tällä esitettiin aiemmin kysymys siitä, että onko tämä rahamäärä riittävä. No, haaste on valtava, noin 300 miljoonaa euroa verkostoihin, eli tämä on vain murto-osa siitä tarvittavasta rahasta. Mutta loppujen lopuksi tässä kysymys on verkostojen Euroopan ja muiden yhdistämisestä, julkisten varojen ja yksittäisten investoijien ponnistusten yhdistämisestä. Toivottavasti näin voidaan tätä digitaalista asiakirjaa viedä eteenpäin. Miksi se on sitten hyvä sijoitus? No, tämä on hyvä esimerkki. Se periaatteessa pohjautuu tutkimuksiin, jotka on tehty Saksaa silmällä pitäen. Ja tämä varmaankin pätee myös muilla eurooppalaisilla markkinoilla. Nähdään, että investoinnit ovat melko korkealla, 35 mikä kolmekymmentäviisi miljardia ja sitten tässä on yli kaksinkertainen määrä, jota tarvitaan. Kyseessä on hyvä investointi, koska tämän investoinnin avulla tarvitsemme huomattavan, tai saamme aikaiseksi huomattavan lisäyksen BKT ja makrotaloudellisiin tekijöihin kuin pelkillä suorilla investoinneilla. Jos katsotaan, mikä tämä lisäverotulo on BKT-lisäyksen vuoksi, joka koskee kuituverkostoja, niin se merkitsee sitä, että Pelkästään jo verojen avulla saadaan lisää, enemmän rahaa takaisin kuin mitä on saatu investoinneilla. Mutta me emme voi internalisoida, siis sisällistää tätä lisäarvoa koko talouteen. Eli me voimme sisällyttää ne suorat palautukset, jotka tulevat, mutta Investoinnit ovat huomattavasti korkeammat. Se osoittaa selkeästi sen, että julkisen rahan käyttö näihin infrastruktuureihin on järkevä tapa, on järkevä asia tehtäväksi. Tässä siis kaavio siitä, että kun katsotaan tätä viestintäverkoston käynnistämistä, niin on tärkeää, että se on teknologianeutraali. Sillä kun halutaan FTTH kuitua kotiin hanke panna täyttöön, niin me haluamme myös hyödyntää yhteisyrityshankkeita ja tässä on myös mahdollisuus siihen, että voidaan saada julkisen yksityisen puolen kumppanuushankkeita. Saksassa tätä juuri kokeillaan paikallisyhteisöjen kanssa, jotta voidaan saada tällaisia kumppanuuksia aikaan ja saada yhteisiä investointeja ja saada paikalliset yhteisöt investoimaan perusinfrastruktuuriin. Pyrimme verkostossa kokeilemaan kaikenlaisia erilaisia vaihtoehtoja. Ja tällä on tietysti suuri merkitys, jos vaikkapa paikallisyhteisön kanssa tehdään yhteinen hanke. Kysymys on siitä, että kuka takaa rahoituksen tähän investointiin. Ja koska olemme suuri operaattori, kuten tiedätte, niin suurilla operaattorilla on nyt jo olemassa suuri luotto. Ja meidän täytyy toimia varovaisesti näin äh, rahoituskriisin aikana, jotta luottoluokituksemme ei huonone. Eli investoinnit yhteisten hankkeiden puitteissa. Ja se, että rajoitetaan yritystemme vastuuta suhteessa pääomaan, jonka sijoitamme tähän kumppanuuteen, johtaa siihen, että me emme joudu vaarantamaan luottoluokitustamme ja näin voimme investoida paljon enemmän kuituverkostoihin kuin aiemmin. Te näette, että tässä yhdistetään eri teknologiamuotoja, käyttää kaikkia mahdollisia eri hankkeita ja näin avun voimme tätä kattavuutta lisätä paljon enemmän. Mutta lopuksi tässä on vielä se tappiota tuottava osio. Ja sitä ei voida pelkästään parantaa noin vain, vaan meidän täytyy saada aikaiseksi hyvä tasapaino luoton vahvistamisen ja verkkojen Euroopan välillä. Kuten jo kerran se korostinkin, tämä Verkko Eurooppa-alusta on erittäin hyvä mielestämme ja Euroopan komission ehdotukset ovat hyviä. Ja tietysti tätä haluan korostaa myöskin, että Verkko Eurooppa-alustan pitäisi täydentää yksityistä rahoitusta. Se on erittäin tärkeä yrityksimme ja tästä syystä täytyy painottaa sitä, että näitä rahoja tulisi myöntää vain niillä alueilla, joissa voittoa ei ole tuotettavissa – Toisaalta emme myöskään olemme sen kannalla, että meillä olisi joku kiinteä yhteisrahoitusaste, koska asioita täytyy tarkastella tapauskohtaisesti, se riippuu alueesta. Toisaalta tätä luoton vahvistusvälinettä voitaisiin käyttää myös eri puolilla ja sen tulisi olla joustava ja tulisi toimia joustavasti sen suhteen, millä tavalla tämä yhdistää esimerkiksi rakennerahastoja, että käytetään kaikkia mahdollisuuksia, jotka ovat saatavilla, jotta saadaan mahdollisimman laaja kattavuusaste. Kun katsotaan näitä CF-hankkeita, niin haluaisimme, että varojen soveltavuutta priorisoitaisiin ja kun puhutaan summista, olemme sillä kannalla, että meidän täytyisi asettaa etusijalle sellaisia hankkeita, jotka mahdollistavat sen, että synergiaa voidaan hyödyntää enemmän olemassa olevista infrastruktuureista. Tämän pitäisi myös heijastua tarjouskilpailun menettelyssä sillä kun se on sovellettavista. Meidän tulisi tämän lisäksi myös maksimoida verkkojen Eurooppaa hankkeen toimintaa ja hankkeita tulisi priorisoida sen mukaan, miten suuri vaikutus niillä on BKT, tai miten voidaan se vaikuttaa vihreään kasvuun, tai Euroopan kansalaisten elämänlaatuun, e tai muihin tavoitteisiin, jotka tulisi asettaa etusijalle suhteessa muihin hankkeisiin. Menettelyisesti on tärkeää katsoa, että menettelyt ovat avoimia ja että meillä on oikeus varmuus yksinkertaisten ei-byrokraattisten sääntöjen puitteissa. Näin erityisemme työstämme sitä, että yksityiset ja julkiset yritykset voivat hakea CF-tukea. Ja samassa meidän mielestämme tarvitaan lisätukea sen suhteen, millä tavalla näitä sovellusmekanismeja hyödynnetään tulevaisuudessa. Toivottavasti komission ehdotus ottaa esille myös nämä näkökulmat. Komissio ehdottaa ja arvioi, arvostaa jo näitä kaikkia näkökulmia ja toivottavasti haluamme ehdotuk- toivottavasti saamme ehdotuksia, jotka haluavat lisäkonkreettisuutta asiaan. Kiitos herra Dole. Minulla on nyt pitkä puheenvuorolista ja 11 minuuttia aikaa pelkästään, joten tällainen on tilanne. Esittelijät, haluatteko te sanoa jotakin? No, jos esittelijät käyttävät puheenvuorot, niin jokaiselle riittää vain yksi minuutti aikaa. Ja minuutin jälkeen sitten mikki poistetaan. Herra Rike ja sitten äm, sen ajalla. Merci, monsieur le président, très vite. Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti. Kaikki ymmärsivät, että tarkoituksena on äh, saada äh, aikaan herkullinen lihapala aikaiseksi. Haluaisin esittää nyt vain yhden kysymyksen. Tässä on kyseessä se, että Euroopan unioni tätä tarvitsee. Kyseessä on lisäarvo, poliittinen merkitys ja sitten on rahoitukselliset näkökohdat ja vipuvaikutusmahdollisuudet ja niin edelleen. Komission ja EIPn taholla oletteko sitä mieltä, että tarvittaisiin sekajärjestelmä ja aika vakaa järjestelmä niin, että voitaisiin edettää rahoituskriteerit poliittisiin ja julkisiin intresseihin. Mrs. Valian, one minute please. Thank you, Chair. Thank you all the uh, panel. I have only one question. Niin, minulla on vain yksi kysymys komission jäsenelle. Hyvä komission edustaja, onko teillä jo tämä hankelista vai odotetteko ensinkin ensin Berlinin keskustelua ja sitten vasta annatte sen? Sitten Ajala Sender, minuutti, olkaa hyvä. Senior Murphy. Kiitoksia, herra Murphyltä haluaisin kysyä. Bayer täällä puhui mahdollisuuksista ennen kriisiä 2007, tai sitten te puhuitte kriisistä sen jälkeistä ajasta. Mikä olisi nyt markkinoiden kapasiteetti eläkkeiden ja vakuuttajien osalta niin, että ne voisivat olla nyt aktiivisia? Millä tavalla EIP voisi olla proaktiivisempi? Herra Pake, kysymys keskitetystä hallinnoinnista. Tämä on yksi CFN lisäarvo Miten arvioitte, että voitaisiin parantaa rahoituksen tehokkuutta? Millainen väline hallinnointia varten tarvittaisiin? Pitäisikin olla jonkinlainen verkostojen hallinnointivirasto. Sitten herra Doll, haluaisin kiittää näistä kommenteista EIPistä. Voisitteko te televiestintäsektorilta käsin ajatella synergiaa muiden energiamuotojen ja liikenteen kanssa – koska nämä ovat kaikki vielä hyvin pitkälti omissa lokeroissaan. Mr. Divaka, what... Herra Divaka, minuutti ja sitten TRAN-valiokunnasta. Divaka, minuutti vain. Questions. Um, the question was already... Kun nyt kysymystä crowding out-vaikutuksesta. Haluaisin kysyä Murphyltä, onko tässä sellainen vaara olemaan ja millä tavalla EIP, EP, EIP voi taata, että näin ei tapahdu. Toiseksi kritisoitiin luottoluokituslaitoksia sanottiin, että niiden täytyisi odottaa, miltä nämä kokeiluhankkeet näyttävät, jotta voidaan sitten sanoa, että miten voidaan selkeästi arvioida luokituksia hankejoukkovelkokirjalla. Onko teillä tästä ajatuksia? Viimeinen kysymys Pakeille. Tiedän, että tuomioistuinkin pyrkii miettimään tätä kuulutuspuolta, mutta miten voit olla varma siitä, että teknologia näkökulmasta katsoen saadaan aikaiseksi tasa-arvoinen toimintaympäristö eri liikennemuodoille, sisävesille, äh, maanteille, rautateille ja niin edelleen? Well, Mr. Kramer. Kiitos herra Diepakko, sitten herra Kremaa. Ainoa rova Lichtenberg sitten. Kiitos puheenjohtaja. Halusin vielä kiittää EIPen edustajia kysyä häneltä, mikä on ö, osuus, osuus rauta tieliikenteen ja tieliikenteen ja sisävesiliikenteen välillä. Jos tämä on nimittäin mielenkiintoista, sillä tähän mennessä tieliikenteen osuus oli korkeampi. Sitten tämä tieliikenteen suurempi osuus johtui nopeasta toteutettavuudesta, johtu, tai johtuuko se siitä vai johtuuko se esimerkiksi hintarakenteesta, esimerkiksi tietulleista, ja, ja miten tämä aiotaan tulevaisuudessa järjestää, miten voidaan lisäksi miten aiotaan lisäksi ympäristökriteerit ottaa huomioon näissä sijoituksissa? Kiitos Rouva Vels, minuutti. Minulla on investointipankin edustajalle kysymys, minkä lai, minkälaisia riskejä katetaan näissä sijoituksissa, miten pitkäksi aikaa ja miten voidaan saavuttaa se, että EIPn ö, luottoluokitus pysyy, jos näitä kriteerejä ei ole ö, julkistettu. Voidaanko siis 30 vuodeksi edes ennustaa näitä riskejä ja miten uudelleen rajoitu, rahoitustoimit tehdään tieliikennehankkeissa. Pitääkö näiden yksityisten voittojen takaamiseksi ottaa sitten käyttöön tietulleja? Sitten vielä. Yksi kysymys herra Pakeille. Sanoitte, että Sijoittajat tarvitsevat parempia hankkeita. Tähän asti luulin, että nämä monet hankkeet, joita olemme työstäneet jo noin 15 vuotta, ajattelin, että ne olivat aika hyviä ja vain rahoituksesta oli pulaa. Nyt haluaisin tietää, miten arvioitte näitä hankkeita, pidättekö niitä keskivertaisina tai huonoina. Minä olen aika, aika yllättynyt tästä luonnehdinnasta. Mitä siis odotatte Mil, miten ymmärrätte hyvillä hankkeilla? Sitten kysymys eh, herra Murphylle, ei peltä. Mitä Euroopan parlamentti voisi tehdä niin, että voitaisiin lisätä EIPn lainanantokapasiteettia. Se on kuitenkin hyvin rajallista. 50 miljardia komissio on pannut pöydälle nyt ja niitä pidetään riittämättöminä, ainakin hyvin vaatimattomina. EIPn lainan antokapasiteettia voitaisiin varmasti laajentaa. Kiitos Rouva Maisna, yksi minuutti. Kiitos. Me tiedämme, miten tärkeitä nämä kokeiluhankkeet ovat ja me tiedämme, että verkkojen Eurooppa, Euroopan suhtautuvat äm, tietyt valtiot skeptisesti ja siksi haluaisin esittää kysymyksen EIPlle. Meidän pitää päättää kehyksistä ensiksi, mutta samalla voi valmistautua siihen, mitä, mistä hankkeesta voisi olla kyse. Meidän pitää pystyä vakuuttamaan jäsenvaltiot ja miten hyvin olette jo nyt ö, valmistautuneet ja keskustelleet potentiaalisten sijoittajien kanssa? Herra Kraama, minuutti. Nämä suuret hankkeet pankeille ovat tietysti kannattavia pankeille ja muille, sillä muut maksavat nämä, mutta missä tämä raja menee? Esimerkiksi Berliinistä Hampuriin meillä on tällainen hyvä hanke, mutta Erfurt-Nürnberg-reitti, siellä, siinä on paljon tunneleita, ja se toteutettiin Saksassa, vaikka Leipzigin ja Jenan reitti olisi ollut paljon edullisempi ja kannattavampi. Ja sitten, sitten Adriassa esimerkiksi, siellä, sielläkin on aivan liian, liian kalliita hankkeita. Siksi haluaisin kysyä, missä rajat ovat esimerkiksi sitten tämä ydinvoimalla Suomessa ja riskit menevät ja riskit menevät näissä kuluttajille loppujen lopuksi. Kanchan, one minute please. Ja sitten viimeisenä Kanchan, olkaa hyvä. Eh, Herra Pake, jos pysymme vielä CFN puitteissa, 80 prosenttia jaetaan Tukin on siis turha puhua uusista mekanismeista, viipuvaikutuksista ja mistä muustakaan. Jos mennään verkkojen Euroopan ulkopuolelle, niin sitten meillä voi olla mahdollisuuksia niin, että voidaan, voidaan aina sitten kaikki nämä perustelut, mitä tänään on tehty. Muuten melkein tässä huipotamme itse itsemme. Kiitos. Nyt haluaisin ensiksi pyytää tulkeilta hieman kärsivällisyyttä. Viisi jo kuusi minuuttia. Olisin hyvin kiitollinen, jos heillä tämän verran kärsivällisyyttä olisi. Ja antaisin jokaiselle vastaajalle kaksi minuuttia. Jos ette voi vastata kaikkiin kysymyksiin, voitte käyttää sähköpostia tai jopa kirjeitä ja näin sitten vastata jäsenten kysymyksiin. Herra Murphy, kaksi minuuttia. Kiitoksia verinoista kysymystä. Pyrin vastaamaan mahdollisimman nopeasti mahdollisimman moneen. Rahoituskriteerit. Pankki rahoittaa hankkeita, jotka ovat taloudellisesti arvioituja, jotka ovat ympäristöllisesti hyväksyttyjä, eli vastaavat niihin kriteereihin. Ja pankki rahoittaa hankkeita, jotka ovat yhdenmukaisia kansallisten viranomaisten prioriteettien kanssa. Crowding out-vaikutus. Me tiedämme, että tässä on huomattava rahoitustarve ja EIP voi olla tärkeässä roolissa, mutta myös muilla hankkeilla on tärkeä rooli. Ja tämä hanke, joko velkakirja, mekanismi on katalysaattori. Pilottihankkeet ja luokittelut, luokittelut, luokittelulaitokset tekevät lausuntonsa yksittäistä hankkeista perustuen niiden luonteeseen ja sitten yksittäisiä hankkeita arvioidaan näin. Tässä otetaan selkeästi huomioon hankejoukkovelkakirja-aloite, otan huomioon sen rakenne, sen Ylen lähestymistapa, tämä 20 prosentin äh, velkamäärä, alistetun velamäärä, määrä, joka kohdistuu yksittäisiin hankkeisiin. ylläpito ja ympäristökriteerit. Ylläpito on asioita EIP tarkastelee, se haluaa selkeät sitoumukset ja suunnitelmat. Ylläpidosta ei ole mitään järkeä investoida hankkeisiin, jotka sitten leviävät tai huononevat liian nopeasti. Riskitakeet hankevelkakirjoille. Kyllä, tämä hankevelkakirja aloite on menossa hyväksyntämenottelun läpi. Mekanismin tulisi toimia selkeänä riskin lieventäjänä, riskin poistajana, välineenä, johon jo viitattiin. Ja uskoaksemme se on erittäin tehokas väline tässä suhteessa. Mitä Euroopan parlamentti voi tehdä parantaakseen EIPn toimintaa? Uskoakseni käydä yleistä keskustelua siitä, mikä on EIP, riskipääoma, yhdistetyt rahoitusvälineet, EU kanssa ovat erittäin tärkeä tapa parantaa näitä toimia ja kohdistaa näihin prioriteettialueisiin. Kiitoksia. Kiitos herra Murphy. Se oli 10 prosenttia liikaa puheaikaa. Ja sitten Jean-Eric kaksi minuuttia. Me tarvitsemme parempia hankkeita, parempia EU-hankkeita. Ne, ähm, ne pitää kohdentaa niin, että ne vastaavat tarpeita. Ja me tarvitsemme yksityistä ja julkista rahoitusta ja juuri verkkojen Euroopan väline haluaa vastata tähän. Tenti äm, toimenpanon virasto varmistaa sen, että olemme ammattimaisempia, voimme valmistella hankkeet paremmin ja voimme käsitellä rahoituksen paremmin. Tämä virasto on yksi väline, komissio on varmasti tärkeä tekijä, muut elimet ovat myös tärkeitä keskustelussa näistä hankkeista. Ydinverkkokäytävien käytävät, niiden suhteen EIP ja muut tahot äm, yhdessä valmistelevat hankkeet ja me voimme niin sanotusti äm, niin sanotusti laskea ympyrän neljön ja, ja tunnistaa sen, mis, millä hankkeella on parhain lisäarvo ja saada nämä hankkeet sellaiseen vaiheeseen, jossa niiden taloudellinen ja poliittinen hyöty on sellainen, että EIP ja muut tahot voivat tulla mukaan ja päättää ö, osallistumisestaan. Meillä on lista hankkeesta, se on hyvin yksityiskohtainen, se on liitteessä yksi, ja meillä on myös lista myös energia- ja hankkeesta, mutta näillä aloilla työ on meneillään, enkä tässä ei, tässä ei ole nyt aikaa kahdelle kollegalle puhua, mutta he pysyvät yhteydessä Euroopan parlamentin kanssa. Näitä listoja siis on. Siellä, siellä siis puhutaan niistä hankkeista, jotka tarvitsevat enemmän julkista rahoitusta ja sitten muista. Sitten herra Dol, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla kysyttiin kysymys synergioista, energiasta, liikenteestä – ja myös muista hylkeistä. Minkälaiset synergiat sitten tulisivat kysymykseen, niin noin 80, jopa 80 prosenttiin investoinneista verkostoissa. Niin jos niissä tarkastaa investointikustannuksia, niin ne ovat yksi kolmasosa investoinnista, yksi kolmasosa on rakennuskustannuksia, ja Saksassa meillä on jo jonkun verran kokemuksia paikallisen yhteisön kanssa, joilla on mahdollisuus osallistua tällaisiin hankkeisiin, jos voidaan käyttää siis olemassa olevia hankkeita tai koordinoida eri töitä, niin se kyllä selkeästi vähentää verkostojen avaamisen kustannuksia. Se merkitsee myös sitä, että voidaan lisätä eri alueiden kannattavuutta investoinneille ja tietysti sitten selkeästi laajentaa näiden verkostojen kattavuutta. Eli meille tämä on erittäin tärkeä näkökulma. Meillä pitää olla parempi koordinaatiomekanismi muiden äh, yleisöllistopalveluiden tarveiden kanssa ja meillä täytyy olla parempi koordinaatti, mutta lisäksi meidän täytyy saada aikaiseksi myös selkeä näkemys tästä yleisestä infrastruktuurista, jota voidaan käyttää muissa sektoreissa, esimerkiksi maassa on paljon erilaisia putkia, joita voidaan hyödyntää ja katsoa, mitä tulee sähköyrityksiltä, mitä tulee julkisilta palvelutarjoajilta, mitä voidaan käyttää meidän hankintoihimme ja näin siis vähentää selkeästi näitä kustannuksia ja vähentää myös näiden julkisten varojen käyttöä. Kiitos. Kiitos herra Doll ja kiitos puhujia. Ähm, kiitos, että tässä toisessa osassa ähm, autoitte minua pysymään aikataulussa. Minä arvostan sitä suuresti, eli kiitos kaikille. Ja nyt Rova Sartori, olkaa hyvä. Grazie Presidente, grazie per... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä hyvästä yhteistyötä. Haluaisin kiittää myös kaikkia sanottajia ja tulkkeja. Itteren valiokunnan kokous jatkuu kello 15. Kiitoksia ja kiitoksia myös kaikille esittelijöille.